tuotia. Muutkin asiantuntijat keskustelevat tästä aiheesta, mutta nyt huomautan vain, että meillä on tällä hetkellä tuontilainsäädännössä aukkoja. Tämänhetkinen lainsäädäntö on vuodelta 2000 yhdeksän vuodelta ja se koskee kulttuurituotteiden vientiä. Tässä tekstissä pyrimme määrittelemään nyt tässä uudessa tekstissä, mitä, mikä on laiton kulttuuriesine tuotuna. Ja otamme lähtökohdaksi sen maan lainsäädännön, josta kulttuuriesineet ovat peräisin. Eli se määrittää, että onko laillista vai ei tuoda näitä tuotteita, esineitä EU-hun. Joten EU-hun pitäisi olla sallittua tuoda niitä vain, jos ne on laillisesti viety sieltä lähtömaasta. Meillä on edessä mennyt teksti, jossa ensimmäinen osa kattaa kulttuuriesineiden määritelmät ja siinä on haettu inno, innoitteita 1970 Unescon yleissopimuksesta ja sitten 1995 vuoden Unescon yleissopimuksesta. Kun tarkastelemme kulttuuriesineitä, joilla on ikänsä puolesta tiettyä erityisarvoa, niin olemme ottaneet siihen ikärajaksi 250 vuotta, joka perustuu olemassa olevaan työhön anteeksi, olemassa olemaan USA-lainsäädäntöön. Me olemme pyrkineet suojaamaan kaikkein vaarassa olevimmat esineet kulttuuriperinnön ja sen, lisensoimalla sen. Kyseessä on esimerkiksi arkeologiset tuotteet, käsikirjoitukset, muistomerkkien osat ja muille tuotteille sitten olemme hahmotelleet kevyempää prosessia, jotka perustuvat Object ID-asiakirjaan ja tuojan vaku, omaan, antamaan omaan vakuutukseen. Olemme kattaneet myöskin kysymyksen, joka koskee sitä, että täytyy voida varmistaa, että on olemassa riittävä pelotevaikutus. Olemme myöskin kattaneet vapaa-alueet, jossa katsomme, että tuonti, tuontiluvat pitäisi edelleen olla voimassa, jotta voitaisiin estää tällainen laiton maahantuonti, mutta väliaikainen maan, maahantuonti, säännökset eivät, väliaikaisen maahantuontisäännökset eivät ole voimassa sellaisenaan. Yksi asia, josta on käyty ehkä keskustelua jo, on ero lähtömaan ja maasta vientimaan välillä. En nyt käy sitä yksityiskohtaisesti tässä läpi, mutta muistutan, että meille tärkein asia on suojata lähtö, se, että lähtömaan lakeja noudatetaan ja vältettäisiin sellainen tilanne, jossa voitaisiin helposti kiertää sääntöjä viemällä esineitä toisen maan kautta. Teksti on aika selkeä ja soventaminen aika selkeä. Se tapahtuu tullin toimesta. Ja tällä hetkellä käydään keskusteluja siitä, kuinka voitaisiin käyttää tietokonepohjaisia järjestelmiä tämän suorittamiseksi, koska tarvitaan asianmukainen tasapaino suojaamisvelvoitteiden välillä ja toisaalta täytyisi taata hallinnollinen yksinkertaisuus myös. Nyt voin lopettaa puheenvuoron ja antaa minulle jääneet 30 sekuntia kollegoiden käyttöön. Kiitos. Kiitos. Toinen asiantuntija on edustaja Belgian tulliviranomaisia Patrick Vers-Louis ja sinä saat niin ikään kuusi minuuttia aikaa puhua. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, for... Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta puhua tänään. Minulla pitäisi olla esitys, joka toivottavasti saadaan näytölle. Hienoa. Joten minä lyhyesti esittelen, niin puhun ranskaa sitten esitelmän ajan. Minä esittelen ensinnäkin olemassa olevat oikeudelliset puitteet, joka on valmistevero- ja tulliviranomaisten työn pohjana tällä hetkellä. Meillä on asetus 116-2009, joka koskee kulttuurisen tuontia. Ja lisäksi on asetus 1081-2012, joka asettaa kaikki eri säädökset saman katon alle. Lisäksi on unionin tollikoodeksi ja direktiivi 2014 kautta 60 kautta EU, joka sääntelee sitä, miten laittomasti EU-maasta viedyt kulttuuriesineet tulisi palauttaa. Kansallisella tasolla Belgia on allekirjoittanut äh, Unescon yleissopimuksen 1970 koskien kulttuuriesineiden laitonta vientiä. Meillä on tämän ohella rinnakkaiset asetukset koskien Irakia ja Syyriaa, jotta voidaan ottaa tiukempi lähestyminen kulttuuriesineisiin, jota on varastettu näistä kahdesta maasta. Minä kerron teille seuraavaksi meidän toiminnastamme tulli- ja viranomaisena. Erittäin tärkeä on artikla 2.1 asetuksesta 116.2009 kulttuurituotteiden vienti Euroopan unionin ulkopuolelle vaatii vientiluvan. Artiklassa 4 sanotaan, että tämä lupa annetaan, mikäli tehdään vientiilmoitus sen jälkeen, kun tullimenettelyt on saatettu loppuun. Eli mikäli esitetään tullissa kulttuuriesine, niin toimivaltaisen viranomaisen tulee myöntää tämän esineen viennille lupa. Mitä tulee Irakin kulttuuriesineisiin, mutta myös Syyrian kulttuuriesineisiin, niin tässä nämä kielot menevät pidemmälle. Tämä koskee tuontia ja vientiä näiden kulttuuriesineiden kohdalla. On tärkeää, että näillä on lupa tai jopa lisenssi myönnettynä. Tulli muodollisuudet kulttuuriesineen vientiä varten on saatava vientilupaa. Sellainen jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt EU-asetuksen mukaisesti. Ja lisäksi valtiovarainministeriö Belgiassa myöntää erityisluvan Irakin ja Syyrian kulttuuriesineitä varten. Valvonta, jota tulli- ja valmisteveron viranomainen Belgiassa suorittaa. Me perustamme riskiarviointiin meidän valvontamme, kuten EU-asetuksessa määritellään. Otanta tapahtuu sähköisesti. Kaikki ilmoitukset, joita tuli järjestelmään tehdään meidän PLDA-järjestelmään, niin tapahtuu sähköisesti. Me teemme riskiarvioinnin, joka perustuu arvoon lähtömaahan ja minkä tyyppinen hyödyke on kyseessä. Valvontaa voidaan suorittaa missä tahansa maassa ja oli kyseessä mikä ihminen tahansa. Eli mikä tahansa tulli viranomainen voi joutua käsittelemään kulttuurin ja sen vientien on erittäin tärkeää mainita, että tulli- ja valmisteveroviranomainen Belgiassa on toimivaltainen viranomainen, joka voi pysäyttää tavaran liikkumisen ja vaatia lupa ja muut asiakirjat, joita vientiin tarvitaan. Toisaalta me emme ole toimivaltainen viranomainen, joka arvioi kulttuuriesineen arvon, ja me emme myöskään ole toimivaltaisia tai asiantuntijoita, mitä tulee kulttuurisen varastoimiseen. Kulttuurisen varastaminen voi olla erityisen arkaluontaista. Kun me valvomme kulttuurisen vientiä, tulee, me tarvistamme ensimmäisenä asiakirjat ja, ja mahdollisen vientiluvan. Ja mikäli meillä on epäilyksiä tai mikäli on syitä epäillä, niin me vertaamme hyödykettä tätä kulttuurijäsenettä ja luvan jäsenettä. Ja mikäli on epäilyksiä, me pyydämme apua toimivaltaisesta viranomaiselta, joka arvioi tavaran. Toimivaltainen viranomainen. Tässä on kolme lomaketta. Ensimmäinen, joka jää toimivaltaiselle viranomainen, toinen jää kulttuuriselle viejälle ja kolmas, joka annetaan tullille tai mahdollisesti sitten viimeiselle EUn alueella sijaitsevalle tulliviranomaiselle, joka käsittelee kulttuurisen, että Saattaa olla, että kulttuurisen lähtee Belgiasta eteenpäin, mutta poistuu Euroopan unionista Kreikassa. Ja sitten Kreikan viranomainen on se, joka käsittelee tämän viimeisen lomakkeen. Tämä lomake on erityisen tärkeä, koska se antaa meille tietoja sitten, kun kulttuuri sinne pohjois Euroopan unionin alueelta toimivaltaisen viranomaisen tulisi lähettää tämä lähtömaahan. Parannus ehdotuksia. Nämä kolmannet lomakkeet, eli se, jonka viimeinen EUn sisällä oleva tuuliviranomainen käsittelee, niin niitä ei aina lähetetä takaisin. Olisi hyödyllistä, jos tämä olisi vaikkapa sähköinen. Tämä saattaisi mahdollistaa sen, että voisimme suorittaa parempaa seurantaa koskien näitä lomakkeita. Tämä mahdollistaisi myös täsmällisempien tilastojen saamisen. Näitä tilastoja ei nimittäin ole kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä koskisi tuotuja kuin myös väliaikaisesti vietyjä kulttuuriesineitä. Huomenna tämä aikani päättyy, joten kiitän kaikkia kuulijoita. And... Kiitos paljon. Gonzalo Girano Interpolista, olkaa hyvä. Thank you very much. Distinguished colleague. Kiitos oikein paljon. Distinguished Kiitos oikein paljon, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että annoitte Interpolille mahdollisuuden olla täällä tänään. Tämä on tärkeä tapahtuma ja meillä sillä on suuri vaikutus yhteiseen, yhteen keskeiseen työsarkaamme, nimittäin ähm, kulttuuriperinnön suojeluun. Kulttuuriesineiden tuonti on suuri kansainvälinen rikoksen ala, joka vaarantaa turvallisuuden. Se liittyy rahanpesuun ja kansainväliseen rikollisuuteen sekä mahdollisesti kansainvälisen terrorismin tukemiseen, kuten YK päätöslauselmassa ähm, 22.99 ja 23.47 sanotaan. Lisäksi ähm, tällä yritetään saada aikaan taloudellista etua ja tämä on haitaksi kansainväliselle yhteisölle, kuten Haagin yleissopimus sanoo, että äh, kulttuuriperinnön äh, haitta mutta kos, eh, missä tahansa tarkoittaa koko ihmiskunnan kulttuuriperinnön tuhoa. Jopa täällä Euroopassa on eh, kyse suurista luvista. Euroopassa eh, on ollut ainakin 19 000 rikosta viimeisen kolmen vuoden aikana. Noin 950 ihmistä pidätettiin ja 5 000 rikoksesta ilmoitetaan. Pandora poliisi toimi, joka käynnistettiin 2016, äh, johti 3500 kulttuuriesineen takaisin perinnän Pandora 2 järjestettiin äh, muutama kuukausi sitten ja äh, silloin saatiin palautettua 41 000 esinettä. Ähm, tällä tavoin pystyimme torjumaan kulttuuriesineiden laiton takauppaa, se on yksi prioriteetistamme ja siitä lähtien olemme pitäneet tätä laitonta kauppaa uhkana Euroopalle. On aivan selvää, että tätä laitonta kauppaa Euroopassa on, vaikka tilastot paljastavatkin vain pienen osan tästä ilmiöstä. Suurin osa näistä esineistä, erityisesti ne, jotka tulevat laittomista kaivauksista, ovat yksinkertaisia päivittäisiä kulttuuriesineitä, joita on vaikea tunnistaa. Usein on vaikeaa tietää, mitkä tulevat laittomista kaivauksilta, koska mitään ähm, inventointilistoja ei ole. Vaikka arvo on alhainen, niin se tuottaa kuitenkin paljon tuottoa. Rikollisille on pidettävä mielessä, että suuri osa näistä laittomista äh, tuotteista eivät ole mitään ähm, hienoja taideesineitä, vaan ihan päivittäisen elämän tuotteita, äh, tavaroita. Meidän on huomioitava kulttuuriesineiden suojelu kaikissa eh, eh, poliisiviranomaisten toimissa. Tässä tarvitaan läheistä yhteistyötä poliisiviranomaisten ja tulliviranomaisten välillä, jotta voidaan eh, pysäyttää ehm, tuonti EUn ulkopuolelta. Tänään kollegani osallistuu Unescon konferenssiin, jossa yritetään ehkäistä tämän tyyppistä pistää kauppaa ja korostetaan näiden sertifikaattien merkitystä, erityisesti tuontisertifikaattia. Lisäksi Interpol on tänään Brysselissä korostamassa erityisyksikköjen merkitystä laittoman kaupan torjunnassa. Interpol on sitä mieltä, että säännölliset suhteet ovat tärkeitä, jotta voidaan Ähm, ehkäistä äh, laitonta tuontia. Erityisesti pitää olla hyvät suhteet näihin maihin, joista äh, tavarat, äh, esineet yleensä tulevat. Kreikasta, Italiasta Egyptistä ja Palmyyrestä tulleita tuotteita takavarikoitiin Etelä-Amerikassa viime viikolla. Kaikki nämä olivat päätyneet Uruguayhin ja useammat ostajat, jotka halusivat osallistua huutokauppaan, esineiden huutokauppaan, huutokauppaan olivatkin Euroopasta. Tämä osoittaa, kuinka pitkälle ähm, äh, rikolliset ovat valmiita menemään tuodakseen näitä äh, laittomia esineitä Eurooppaan. Äh, sitten haluan kertoa teille vähän tietoja tutkimuksesta jäsenvaltiosta. Saimme 27 vastausta Euroopan jäsenvaltioiden maista 15 kohtivat itseään ähm, alkuperämaaksi, 16 viejämaaksi ja osa myös kohdemaaksi. Kaikki maat, kaikkiin maihin kohdistuu tämä laiton tuoti jollain tavalla. Ja olisi todella tarpeen saada aikaan vahvaa tuontisääntelyä Euroopassa. Pyytäisin, että että painostaisitte kaikkia sidosryhmiä, jotta ne käyttäisivät näitä esinerekisterejä. Lisäksi Interpolin rekisteri on erittäin tärkeä väline kansainvälisellä tasolla. Sitä on myös YK turvallisuusneuvoston ISIS- ja Al-Qaida-komitea tunnustanut tärkeäksi välineeksi. Meillä kaikki esineet rekisteröidään sertifioidusta poliisitiedos mm, pohjalta ja tämä on suuri, ähm, eh, tämä ehkäisee rikollista toimintaa. Siksi haluaisin täällä korostaa Interpolin näkemystä. Tärkeää, vahvoja sääntöjä tarvitaan, jotta pystytään ehkäisemään tätä laitonta kulttuuriesineiden tuontia, jota tapahtuu joka päivä täällä Euroopassa. Kiitoksia. Speakers also thank you very much for keeping... Kiitoksia puhujille. Kiitoksia myös, että piditte kiinni puheajoista. Ja nyt sitten äh, yhteisesittelijät. Ensin annan puheenvuoron edustaja Moskalle, joka on Intan esittelijä. Teillä on puheenvuoro. Uh, chairman, chairman, and uh, thank you very much to the expert. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon asiantuntijoille asian esittelemisestä. Tämä tosiaankin on erityisen tärkeä asia, josta keskustelemme tänään hieman meidän aikataulusta. Meillä on erittäin kunnianhimoinen aikataulu. Meillä on kuukausi aikaa käsitellä tarkistuksia ja yhteisesittelijänä minä pyrin viemään eteenpäin osallistavaa ja yhteistyöhön perustuvaa käsittelyä. Tämä on meille kaikille uusi menettely, joten olkaamme kaikki toistemme tukena mahdollisimman hyvin. Tästä sisällöstä minä pyrin puhumaan lyhyesti ja korostamaan omia prioriteettejani. Yleisesti ottaen me kiitämme komissiota ehdotuksesta. Se täydentää olemassa olevaa lainsäädäntöä kosken esineiden vientiä. Se on linjassa perussopimusten kanssa ja yleisopimusten kanssa ja se on myös erittäin tehokas työkalu vientiä vastaan ja tämä on EU muiden politiikan kanssa linjauksessa. Tämä te- saa aikaan myös järjestelmän, jotta kaikilla on yhtäläinen pelikenttä ja tässä esimerkiksi synny tuli viranomaisten välille. Yksityisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien keskustelun jälkeen keskustelumme niin näyttää siltä, että meidän on löydettävä sopiva tasapaino sen välille, että suojellaan kulttuuriesineitä, mutta toisaalta myös yritykset pysyvät kilpailukykyisenä. Ja ehdotus menee tähän suuntaan. Ensinnäkin meidän on opittava siitä, kuinka pirstaleisesti tullikoodia pannaan täytäntöön Euroopan unionissa. Ja ottaen huomioon kertomuksen, joka koskee tullien keräämistä, niin meidän on katsottava, että tätä asetusta pannaan yhdenmukaisesti täytäntöön. Toiseksi on erittäin tärkeää katsoa, että tässä ollaan yhdenmukaisessa asemassa olemassa olevan EU-lainsäädännön ja kansainvälisten yleisopimusten kanssa. Tämän tyyppinen lähestymistapa helpottaisi tulee lähestymistapaa ja helpottaisi niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimintaa ilman, että syntyy liiallisia hallinnollisia taakkoja. Näin ollen minä ehdottaisin, että viitattaisiin kulttuuriesineiden viennin liitteeseen. Tässä liitteessä nostetaan esiin sadan vuoden raja, joka on linjassa Unescon ja UNIRAG yleisopimusten kanssa. Ja tämä mahdollistaa tehokkaamman laittaman kauppaan puuttumisen. Tässä liitteessä nostetaan esiin myös kriteerejä, jotka perustuvat kulttuurillisen eden arvon. Tämä mahdollistaa tullille sen, että kiinnitetään huomiota kaiken arvokkaisimpiin tuotteisiin. Tämä mahdollisuus on nostettu esiin sellaisena, että valtaosa kuulemisten vastaajista näkisi tämän myös toteutettavan. Lisäksi lähdemaa on tämä perustava lähtökohta niin Unescon kuin Uniratin yleisopimuksiin – Toisaalta ei ole mitään viitettä siitä, että välikäsi tai viejä maa ilmiö olisi huomioitu. Siksi ehdotan, että käytetään lähdemaata. Tämä tarkoittaisi niin sitä maata, josta esine on fyysisesti lähtenyt, tai se maa, josta ne on laillisesti hankittu, ja jossa niistä on tullut kulttuuriesineitä koskevan lainsäädännön piiriin kuuluva kulttuuriesine. 193 maata ovat allekirjoittaneet yleissopi, Unescon yleissopimuksen Pohjois-Korea ja Irak mukaan lukien, mutta täytäntöönpano eri allekirjoittaneiden ja eri allekirjoittaneiden maiden kesken eriää merkittävästi. Täytäntöönpano erot saavat aikaan sen, että tässä on merkittäviä porsareikiä. Pienet ja mikroyritykset edustavat 75 prosenttia markkinoista. Siksi vetoaisinkin siihen, että perustettaisiin omistautunut valmiuksien rakentamisohjelmaa, keskitetty asiointipiste ja se, että nämä yritykset saisivat näille varattujen varojen avulla apua asetuksen täytäntöönpanoon. Päätän niin tähän joudutaan innolla yhteistyötä kaikkien kanssa. We have, uh, Mr. Dalton. Kiitoksia oikein paljon sitten Inkosta on edustaja Dalton esittelijämme. Dan, ole hyvä. Uh, Kiitos paljon ja kiitoksia myöskin asiantuntijoille heidän täällä olostaan ja asiantuntemuksestaan ja sen jakamisesta. Olen samaa mieltä sitä tavoitteesta, minkä Rova Moska on juuri hahmotellut ja voimme taata, että olemme täydessä yhteistyössä teidän kanssanne tässä uudessa yhteistyömuodossa. Mutta sanoisin, että meidän lähestymistapamme muuttuu hieman, kun ajattelemme sisältöä. Emme ole ihan täysin samaa mieltä vielä siitä, kuinka edetä tässä. Minun kannaltani katsottuna on hyvin tärkeää, että saamme tasapainon aikaiseksi terrorismin rahoittamisen eh, estämisen välillä yhtäältä ja toisaalta pidämme sitten teollisuuden tai toimialan kilpailukykyisen. Ja sen takia meidän täytyy varmistaa, että lainsäädäntö ja järjestelmä on tasapainoinen, suhteellinen ja joka toimii ja joka ei aiheuta ylimääräistä hallinnollista taakkaa erityisesti tulliviranomaisille. Meidän täytyy olla huolellisia varovaisia sen suhteen, että minun kannaltani katsotuna meidän pitäisi katsella kapeampaa soveltamisalaa, joka ei pitäisi sisällään esimerkiksi tuontilupaa lainsäädännössä, jolla ei sellaisten tavaroiden kohdalla, jolla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta olla mukana terrorismin rahoittamisessa. Ja esimerkiksi tämä tuontilupa lainsäädäntö voisi olla myöskin hieman mm, kapeampi soveltamisaltaan niin, että keskityttäisiin konfliktialueisiin, joilta laiton maahantuonti pitäisi estää. Ja varmaankin meillä on aika paljon työtä tehtävänä, että päästään yhteiseen kantaan tästä näistä kysymyksistä. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen asiantuntijoille siitä, mitä sanoivat. Minulla olisi Europolille kysymys. Europol mainitsi, että 19 000 rikosta tapahtui noin 950 esineen kohdalla. Ja kuinka monet näistä esineistä liittyy terrorismin rahoittamiseen ja ovat peräisin konfliktialueilta? Otitte esineen Italian, Kreikan ja Uruguain. Tietenkin se voi liittyä terrorismin rahoittamiseen, ehkä ei, mutta nuo alueethan eivät ole konfliktialueita, joten olisin kiinnostunut kuulemaan vastauksen tähän. Ja ottaen huomioon se, että tunnistaminen, identifiointi on kuitenkin mahdollisuuksiltaan rajallista. Ja kuinka tulliviranomaisten otetaan toimimaan, to, toimivan tämän suhteen ja kuinka esimerkiksi voidaan ä, perustaa ä, erikoistunut tiimi jokaista maata kohden. Tämä olisi tärkeää tietää myöskin kulujen kannalta. Ja kysyisin myös, onko komissio arvioinut, tai komissiohan on arvioinut lisenssien tai lupien määrää, mutta monet kaupanharjoittajat arvioivat, että noita lupia voidaan tarvita tuhansiakin, vaikka komissio on arvioinut, että niitä olisi vain kymmeniä. Ja arvioisin, tai kysyisin, että miksi täällä tässä on näin suuri ero arvioiden välillä. Ja kuinka kauan jokaisen luvan täyttämiseen menisi kokeneelta esimerkiksi tavaran välittäjältä on arvioitu, että ehkä noin 30 minuuttia per lupa. Ja kuinka voidaan arvioida sitten historiallisten alueiden merkitys, jotka kattavat useamman maan alueella olevia seutuja. Eli kuinka me käsittelemme tällaisen alkuperämaan määritelmän kohdalla silloin, kun alkuperäalue kattaa useamman maan alueita. Nämä ovat kysymyksinä. Mutta yleisesti ottaen meillä on oikein hyvä työskentely suhde, yhteistyösuhde ja varmasti tässä pitkän, äh, tä, tässä ajan myötä pääsemme Rova Moskan kanssa myöskin yhteisymmärrykseen näistä avoinna olevista asioista. Kiitoksia. Sitten annan yhteispuheenjohtajalle puheenvuoron. Äh, uh, Kiitos paljon yhteispuheenjohtaja, nyt varjoesittelijät ja valiokuntien jäsenten puheenvuorot. IMKO, INTA ja niin edelleen järjestyksessä kuullaan varjoesittelijät ja sen jälkeen muut jäsenet. Kaikki saavat minuutin puheaikaa, koska kokouksen on määrä päättyä kello 10 ja haluamme vielä kuulla asiantuntijoiden vastauksetkin. Ensimmäinen varjoesittelijä Savina Vain Imkosta. Paljon kiitoksia. se tämä nyt on sitten aika paljon vaadittu, että minuutissa pitäisi asia hoitaa ja kysymykset esittää asiantuntijalle. Yritän parhaani. Tämän direktiivin tarkoitus on täyttää YK on yleissopimus, jonka suurin osa jäsenvaltiosta on ratifioinut ja pannut täytäntöön. Toiseksi, että torjutaan terrorismin rahoitusta Euroopan sisämarkkinoilla kulttuuriesineiden äh, kaupan kautta. Ja tässä ei tietenkään saa vaikeuttaa äh, pienten tai keskisuurten äh, taidekauppiaiden toimintaa, kun on kyse kulttuurituotteista, jotka tulevat suht turvallisista lähtömaista, jotka ovat allekirjoittaneet Unescon yleissopimuksen, joilla on sertifikaatti. Tässä ei ole mitään ongelmaa, vaan meidän on katsottava, että jos kulttuuriesine tulee kriisialueelta, ihan sama onko se tuotu suoraan maasta vai muiden maiden kautta, tässä meidän on toimittava ja tähän direktiivin on kohdistuttava, että tämä kauppa saadaan päätökseen. Siksi aiomme tehdä joitakin tarkistuksia. Minulla on yksi kysymys kysymys Belgian tulliviranomaisen edustajalle. Olemme kuulleet paljon kulttuuriesineiden viennistä. Halusin kysyä, että tekeekö Belgian jo nyt jotain, että kun huomataan tuon niissä joku kulttuuriesine ja epäilen, että se tulee kriisialueelta, niin tehdäänkö asialle silloin jotain? Stavalisa. Mauensa Intosta. Kiitos tuen asetusta, mutta minulla on ongelmaa kulttuuriesineen määritelmän kanssa. Ja tämä 250 vuoden vähimmäisikä on myös ongelmallinen mielestäni. Niin kaikki tiedämme historian arkeologian kehittyvän ja on vaikea selkeästi määritellä, mikä on kulttuuriesine ja ikäraja ei välttämättä heijasta näitä ongelmakohtia. Lähdemaa on toinen ongelma mielestäni, ja täällä aiemmat puhujat ovat aihetta jo sivunneet. 2.1b-kohdassa mainitaan tämä. Tämä tarkoittaa sitä, että se nykyinen maa, jossa kulttuuriesine on löydetty tai josta se on peräisin. Minä en tiedä, onko tämä hyvä määritelmä. Mik, mitä jos eri maan museossa on laillisesti säilytetty säilytetty vaikka museossa kulttuuriesinettä, ja tämä olisi eri maa, kun niistä se on löydetty. Kiitos. Äh, Imko S&D and Imko S&D and Kuhn. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin Äh, kiittää Interpolin kollegaa, joka luvuillaan osoitti tänään, että meidän on kyllä jotain tehtävä asian suhteen, koska nämä äh, esineet, jos on kyse 41 000 äh, esineestä, niin se ei varmastikaan tulo ole menossa hyvän tekeväisyyteen, se on aivan selvää. Meidän on katsottava, että kun on kyse kaupasta ja kun on kyse tulliviranomaisista, joiden on tarkastuksia tehtävä. Meidän on luotava puitteet, joka eh, helpottaa eikä liikaa rajoita heidän työtään, siis eh, ei rajoita kauppaa eikä tullin työtä. Ja meidän on katsottava, että me keskity pelkästään terrorismiin, vaan kauppaan yleensä, koska eh, mielestäni on tärkeää, että kun on kyse verotuksellisesta oikeudenmukaisuudesta ja veronkierrosta, että varmistetaan, että mm, tulot eivät päädy rikollisten taskuun, vaan yleiseksi hyväksi. Kiitos Emma McClarkin ECR tästä. Tuen tämän ehdotuksen ydinehdotuksia, mutta olemme huolellis, huolissamme siitä, että tämä valitumekanismi on liian laaja tavo, tavoitteeltaan soveltamisalaltaan ja asettaa liiallisia hallinnollisia taakkoja tulli ja muille viranomaisille ja rajoittaa markkinoita määritelmän pitäisi keskittyä riski, riski esineisiin, joilla todennäköisimmin rahoitetaan terrorismia. Jos on kulttuuriesineitä, jotka eivät ole esimerkiksi arkeologisia esineitä, niin niitä ei luultavasti käytetä terrorismin rahoitamiseen. Esimerkiksi artiklan yksi soveltamisala on liian laaja ja eikä viisas ollenkaan. Sitten tämä standardi Standarditulli-ilmoitus kattaa jo kaikki standarditiedot, ja jos komissio ei katso, että tämä tieto olisi riittävä, riittävän tasoista, niin olisi parempi, että sovellettaisiin olemassa olevaa äh, dokumentaatiota äh, kulttuuri esineiden alkuperän todentamiseksi. Ei ole mahdollista tarkastaa tullissa joka ikistä tuontilupaa ja siihen liittyvää esintää, joten kysyn komissiolta kysyn, että onko komissio suunnitellut hankkia lisää henkilökuntaa tämän kaiken aikaansaamiseksi ja suorittamiseksi. Ja jos näin on, niin oletteko miettineet hallinnollisia ja taloudellisia taakkoja, jotka siitä seuraavat? Sitten todistusaineisto tai e, näyttö. Niin komissiolle kysymykseni, mitä tapahtuu tavaroille silloin, kun alkuperämaata maata ei, voida identifioida, ja jos sitä, niitä ei ole voitu pitää jossain muussa maassa äh, vaadittavaa aikaa ennen kuin ne voidaan viedä, viedä viejämaasta eteenpäin. Kiitoksia Imkosta sitten Silmovic. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen mainittiinkin jo. Se koskee arvoa on melko tärkeää määritellä arvo, mutta kulttuurisen arvohan muuttuu hyvinkin nopeasti tätä nykyään. Ja se, miten jonkin asian arvo määritellään, sekin muuttuu yhtä nopeasti. Joten haluaisin kuulla, että komissio edes hieman sivuaisi tätä aihetta. Ja sitten tämä tarkoitusperä siten, että tässä olisi pieni selvennys näistä tarkoitusperistä se, että etsitään näitä lähteitä, ettei terrorismia rahoitettaisi ja sitten toisaalta halutaan estää laiton kauppa. Thank you, Chair. Thanks. Kiitos äh, sitten ja Shake. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos asiantuntijoille heidän työstään. Tämä on erittäin tärkeä ponnistelu, että puututaan tähän yksinkertaiseen rikollisuuteen, jossa kyse on näissä laittomassa kulttuuriesinen kaupassa. Tämä on etnistä puhdistusta ja sillä helpotetaan pahimpien terroristiryhmien toimintaa maailmassa, joten ei pidä mitenkään aliarvioida tätä aihetta. Toivotan tervetulleeksi kaikki toimet, joita me EU-na teemme varmistaaksemme, että kauppa kauppa ja arvot kuuluu, sopivat yhteen ja tämä on tärkeä osa sitä. Meidän täytyy olla tiukkoja ja tarkkoja niissä toimissa, joita teemme. Meidän täytyy perustaa sille menestykselle, jota meillä on ollut, kun on kyse Äh, ollut kaupasta esimerkiksi konfliktimineraalien ja kaksikäyttötuotteiden suhteen. Tietenkin meidän on vältettävä sitä, että viranomaisille ja pk-yrityksille syntyy lisää taakkaa. Se on tärkeä tavoite, mutta olen luottavainen sen suhteen, että jos selkeämmin dokumentoidaan äh, laillista kauppaa käyttäen uusia teknologioita ja ähm, luodaan äh, vertaisarvoja kun on kyse eh, tahallisesta tuesta laittomalle kaupalle, eh, niin se on asia, jonka voimme tehdä ja uskon, että pystymme löytämään hyvän ratkaisun tähän ongelmaan. Kiitoksia edustaja De Jongelle täällä. Onko ketään häntä korvaamassa? Niin, Gue Intasta, edustaja Forenza. Mikrofoni, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä katson, että tämä on hyvin tärkeä asia, että komissio on ehdottanut tätä asetusta koskien kulttuuriesineiden tuotia, tuontia sekä Unescon että Interpolin antamat tiedot osoittavat, kuinka voittoa tuottavaa kulttuuriesineiden kauppa on ja kuinka tärkeää on myös suojata arkeologisia esineitä, jotka ovat peräisiin sellaisilta alueilta, joissa on käynnissä aseellisia konflikteja. Pu- esitän vain kaksi lyhyttä kysymystä, koska aikaa on vähän. Miksi on päätetty soveltaa asetusta pelkästään esiin, esineisiin, jotka ovat 250 vuotta vanhoja, koska sitä on helppo, suhteellisen helppo kieltä, äh, kiertää. Ja sitten valinta kahden proseduurin välillä, eli tuontilupa ja sitten tämä oma oma ehtoinen ilmoitus tai tuojan ilmoitus. Miksi on valittu, että on kaksi tällaista eri menettelytapaa? Kiitoksia vihreistä. Kreda. To my intercolleague Mr. Buchner. Jos teille sopii, niin annan minuuttini intakollegani herra Buchnerille, niin voimme mennä vähän tarkemmin yksityiskohtiin. Toivon, että pystyn hoitamaan tämän alle kahdessa minuutissa, kun nyt yhdistämme niin Tämä on vielä lyhyempi puheenvuoro, koska suuri osa asioista on jo sanottu. Muutama pieni kommentti kuitenkin vielä. Ensinnäkin me tuemme täysin tätä komission ehdotusta, että ryhdytään toimiin tässä asiassa. Muutama pieni kommentti. Edustaja Moska tämä jo sanoikin. Nämä sata vuotta, jota pidetään rajana, se on mielestäni tärkeä. Tämä 250 vuotta, jota aikaisemmin ehdotettiin, se on illuusio. Jos ajatellaan, että kulttuuri tuotteet eivät ole pelkästään arkeologisia esineitä, vaan myös esimerkiksi mielenkiintoisia teknisiä kehityksen tuotteita, joita on jätetty vielä näihin maihin, jotka ovat nyt tässä keskiössä, jotka ovat jääneet sinne siirtomaajalta. Sitten arvonkin kohdalla olen samaa mieltä siitä, mitä aikaisemmin sanottiin. Äh, se, että määritellään arvolle raja, se on hyvin vaikea asia, koska arvot vaihtuu tai muuttuu koko ajan. Ja koska on niin paljon turisteja, niin pieniäkin esineitä varastetaan. Minä olen paljon vierailut Egyptissä. Siellä viranomaiset ovat hyvin tiukkoja. Siellä on nollatoleranssi arvon suhteen. Tämä on tärkeää ja sen pitäisi olla suuntaviivana meille Minulla on ongelmia tämän käytännön toteuttamisen kanssa. Erityisryhmä, joka käsittelee kulttuuriesineitä poliisissa tai Interpolissa. Ei niin se voi olla joka paikassa paikalla. Uskon, että tästä syntyy käytännön ongelmia. Minulle erityisen tärkeää on tämä transit-kysymys, tästä kysymys Interpolille. Voimmeko tällä tavoin saavuttaa jotain? Jos vaadimme myös tuotteiden kuljettamiselle Euroopan maiden läpi lisenssin, sillä tavoin pystyisimme ehkä karkeasti seuraamaan, miten näitä kulttuurituotteita kuljetetaan. Kiitoksia. Sitten Intasta EFDDstä Tiziana Begin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän minäkin esittelijöitä erinomaisesta työstä ja asiantuntijoista, jotka ovat puhuneet meille täällä. Mekin ryhmässä olemme täysin samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä säännellä tätä toimialaa, koska 80 prosenttia kulttuuriesineistä liittyvät laittamaan toimintaan. Ja tiedämme esimerkiksi arkeologisten neitten tai muistomerkkien kauppa on lähes yhtä tuottoisaa kuin huumekauppa. Olen muistuttanut jo tullipolitiikasta puhuessani, että jokainen jäsenvaltio soveltaa omaa tullilainsäädäntöä ja senpä takia on äärimmäisen helppoa kiertää näitä sääntöjä. Ja kulttuuriesineiden kohdalla on olemassa hyvinkin vahvana tällainen parhaan toimipaikan tai oikeuspaikan metsästely. Tähän täytyy keskittyä, joten sen takia pitäisi päästä selkeään ja ymmärrettävään kulttuuriesineen määritelmään. Pitäisi saada selkeät ja vähä, vähä, vähäiset määrältään vähäiset säännöt tuonnille. Ja sellaiset säännöt, jotka eivät aiheuta asiat, asiatonta hallinnollista pk-yrityksille. Olen samaa mieltä muiden esittelijöiden kanssa siitä, että 250 vuotta ikärajana on liian pitkä pitäisi saada aikaiseksi tässä kysymyksessä vielä ja muissakin kysymyksissä yhteisymmärrys, jotta päästäisiin eteenpäin, mutta siihen varmasti pääsemme. Gracias, presidente. Sitten edustaja Fisas. Kiitoksia. Puhun tässä kahden äh, valiokunnan nimissä, yhtäältä Intan ja sitten toisaalta myös Kult-lausunnon nimissä. Kult-valiokunnan lausunto on relevantti tässä tilanteessa. Haluaisin onnitella Moskaa ja Daltonia kollegoita tehdystä hyvästä työstä josta olen periaatteessa samaa mieltä. Konkreettisesti toteaisin vielä, että on vaikea puhua alkuperämaista ja viejämaista. Tämä määritelmä äh, luo kyllä paljon ongelmia. Näitä täytyy vielä tutkia tarkemmin. Ja se, mitä herra Dalton totesi, on jotakin, josta olen hyvin samaa mieltä. Mm, meidän pitäisi keskittyä terrorismin rahoittamisen käytettäviä äh, kulttuuriesineitä ja niiden kauppaa koska kulttuurialalla toimijoille ja tulliviranomaisille tällaista laajemmasta määritelmästä koituisi aivan valtavia ongelmia. Eli tähän teemaan on vielä keskityttävä. Minusta kuulostaa hyvältä myös Schalken ajatus siitä, että meidän pitää työstää syvällisesti niiden tuotteiden kauppaa, jotka joilla, jotka liittyvät terrorismin harjoittamaan kuol- kuoleman tuottamusten kuoleman tuomioiden täytäntöönpanoon. Ja silloin kun tuotteilla on aivan lailliset käyttötarkoitukset, ei pitäisi sellaisten tuotteiden kauppaa rajoittaa. Herr Schwab, kiitoksia puheenjohtaja. Haluan esittää kaksi kysymystä komissiolla. Ensinnäkin hän selitettiin, että miksi tämä asetus, ja olen erittäin iloinen siitä, että tämä on asetus, koska sillä tavoin saavutamme nopeasti harmonisoinnin korkean tason. Miksi tämä asetus pitää kiinni Yhdysvallain 250 vuoden tasosta, vaikka Yhdysvallat onkin tärkeä maailmankaupassa, niin meidän pitäisi ehkä yksi yhteen ottaa heidän sääntöjään käyttöönsä. Mielestäni tämä on varsin pitkä aika, pitäisi ehkä vähän lyhyempi aika tähän <clears throat> laatia. Ja sitten minua kiinnosti tämä Unescon sääntö, miksi emme ota kiintopisteeksi Unescon yleissopimusta, nehän kuitenkin liittyvät mm, enemmän meihin. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi edustaja Anju. Thank you. Uh, just two quick points. Kiitos. Kaksi nopeaa kohtaa kuinka norsunluuta on kuvat, onko se kulttuuri, esine, onko se raaka-aine, mistä se on. Se on usein peräisin maista, jossa terrorismia harjoitetaan. Voisitteko hieman valaista, mikä on tilanne norsunluun suhteen? Ja toisaalta on ollut trendikästä Euroopan maissa päästää turvapaikanhakijoita – Eurooppaan ja joilla sataa mukana arvokkaita koruja ja heidät toivotetaan Euroopan maihin, niin miten tämä tilanne liittyy sitten kulttuurisen tuontiin? Kiitos. Kiitos ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle ja, asiantuntijoille jokaiselle kahdeksi minuksi. Ensin äh, herra Germodi eh, komissiosta. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, toivottavasti voin vastata näihin lukuisiin kysymyksiin, joita on esitetty. Yritän käydä läpi aika nopeasti. Kysymys siitä, että olemmeko me komissiossa arvioineet tätä erityistiimin käsitettä, jonka Interpol kollega otti esille vastaan, että ei, emme ole arvioineet tätä asiaa pitkälti sen takia, että se, miten jäsenvaltiot organisoituvat tämän asian suhteen, ovat erilaisia. Emme ole mitään erityistä metodia ehdottaneet ottaen huomioon, että että viranomaiset ja muutkin viranomaiset saattavat olla tässä toiminnassa mukana. Sitten lisensseistä, tuontiluvista ja niiden täyttämiseen vaadittavasta ajasta, niin emme ole sitä tutkineet erityisesti, mutta huomaatte, että tekstissä toteamme, että eri asiakirja kirjoille on määritettävä formaatti kussakin lainsäädännössä, ja tällä pyritään varmistamaan että tämä tasapaino, johon viittaisin, viittasin aikaisemmin, eli äh, hallinnollinen taakka ja lainsäädännön täytäntöönpano, lainsäädännön valvonta voidaan pitää yllä. Kokonaisuudessaan lukuja on vaikea arvioida, arvioida kuinka monta prosenttia nyt näistä esineistä kuuluisivat luvamenettelyn alle, mutta tuonti-ilmoituksen ja tuontiluvan välinen ero on siinä, että meidän mielestämme siihen voisi liittyä merkittävä vaara. Ja minä katsoisin, että ehkä yksi prosentti tapauksista voisi kuulua tuontiluvan alaisuuteen. Ja mitä tulee sitten tämän kysymykseen alkuperämaan ja viejamaan välisestä erosta, niin me olemme esittäneet tekstissä asian aika selkeästi mielestäni. Siinä on sääntö, joka kattaa sellaiset tapa, ta, tapaukset, jossa maa on Unescon yleissopimuksen allekirjoittamaa taikka sitten kyseessä on alkuperämaa. Eli silloin oletetaan, että kyseisen maan säännöt ovat yhteiset. Mitä tulee sitten 20, 250 ikävuoteen, olemme etsineet tasapainoa siinä. Tiedän, että siitä on eri ajatuksia, että minkälainen vuosimäärä pitäisi olla. Ja mitä tulee vientisääntöihin, niin me tarkastelemme nimenomaan eurooppalaista kulttuuriperintöä silloin, kun puhumme vientisäännöistä, ja siinä on tietty ero. Ja mitä tulee siihen, voimmeko tarkastaa kaiken, niin ei me tietenkään, mutta Belgian kollega totesi ihan oikein, että tullikoodeksin puitteissa me katselemme riskianalyysiä, kohdentamista. Sitten tuontilupa tai tuen vakuutus tai ilmoitus, tämän jo katoinkin. No sitten norsunluukysymys vielä Ymmärtän, ymmärtäisin, että se kuuluu konvensio yleissopimuksen piiriin. Ja missä määrin ne tavarat, joita tuodaan ja jotka vaativat tuontilupaa, ää, kattaisivat kaikki tuotteet, niin sen jo katoin myös aikaisemmassa vastauksessani. Kiitos, puheenjohtaja. Palaan tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy tulliviranomaisten teknisen asiantuntemuksen. Tämä asiantuntemus, kuten, niin- kuten minä kerroin, niin on tärkeää nähdä, että jokaisessa jäsenvaltiossa on tehtävä työtä toimivaltaisten viranomaisten kanssa, koska he myöntävät nämä luvat. Kuinka tämä tapahtuu? Siinä vaiheessa, kun tehdään riskianalyysiperusteinen valvonta tai satunnaisvalvonnassa, tullimiehet tulevat perehtymään tähän tulliilmoitukseen ja sitten kuin jokin koodi, tavarakoodi, joka ilmoitetaan tässä tuli ilmoituksessa, niin silloin tulimiehet näkevät, että ok, kyseessä on kulttuuriesine. Tuolloin toimivaltaisen viranomaisen asiantuntemus saattaa olla, olla tarpeen. Tulimiehet saattavat tietää joitain kulttuuriesineitä, mutta kulttuuriesineitä on äärimmäisen paljon joten mikäli tuntee Egyptin arkeologisia esineitä, ei välttämättä ole modernin taiteen asiantuntija, joten kulttuurisen kirjo on varsin laaja. Toinen kysymys koskee tuontia. Siinä vaiheessa, kun tuonti tapahtuu maasta, joissa on sotilaallisia konflikteja, niin silloin esimerkiksi Irakin ja Syyrian kohdalla meillä on jo omat eurooppalaiset säännöt, jotka pätevät. Ja mikäli kyseessä on esine, joka tulisi muusta kohdasta, aina on valvontamahdollisuus. Voidaan tarkistaa, mikäli ei ole ilmoitusta tai mikäli epäillään, että tullilla, tullattavan tavaran arvo on korkeampi, tai mikäli toimivaltainen viranomainen ilmoittaa, että tässä saattaa olla kyseessä kulttuuriesineen tuonti. Interpol, we have Mr. Giordano. Kiitoksia. Sitten Interpolista edustaja Giordano. Äh, Sallin, että vastaan espanjaksi, koska se on minulle helpompaa. Kunnioitan kovasti sitä kysymystä, jonka Interpol esitti kahdesta, noista 12 000 rikoksesta ja, ää, ja 41 000 esineestä, joka Pandoran puitteissa takavarikointiin. Minulla ei ole tarkoja tietoja nyt mukana, mutta noista takavarikoiduista esineistä jatkamme tutkimuksia vielä. Minulla ei ole nyt vielä mahdollista kertoa teille, oliko ne tarkoitettu per, terrorismin rahoittamiseen vai ei. Mutta tästä pelkästään ei ole kysymystä terrorismin rahoittamisesta, vaan myös siitä, että niitä voidaan käyttää rahanpesuun ja organisoituun rikollisuuteen, joten meillä on laaja, laaja mm, kirjo kysymyksiä, joita joudumme käsittelemään. Ja sitten mitä tulee Interpolin tehtävään siitä, että kuinka organisaatio toimii, koska Interpol ei voi kattaa toiminnallaan kaikkia maita. Interpolin jäsenmaat ovat kansallisten toimistoidensa kautta pääasemassa tässä toiminnassa. Ja mitä tulee kulttuuriesineiden eh, määrään. Jos tulliviranomaisilla ja poliisilla olisi kaikki tiedot eh, vienti- ja tuontitiedot, niin silloinhan olisi mahdollista jäljittää, mistä kukin esine tulee ja mihin, ne ovat, mihin kukin on menossa. Mutta valitettavasti meiltä, meidän pitäisi antaa sellainen innoite ja potku eri maille, jotka, jotka peru, jotta he perustaisivat tällaisia erityisyksiköitä yksiköitä kulttuuriesineiden viemisen ja tuomisen ja niiden virtojen seuraamiseksi. Kiitos. Tähän päättyy ensimmäinen keskustelu aiheesta. Kiitoksia oikein paljon asiantuntijoille. Oli oikein hyödyllistä kuulla teidän kokemuksistanne. Kiitoksia yhteiseen puheenjohtajalle, kollegoille. Seuraava keskustelu mietintöluonnoksesta järjestetään 23. päivä huhtikuuta. Kiitos.